Mlinarin mietintö sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin työssä. Ja ensiksi esittelijä, olkaa hyvä, teillä on nyt neljä minuuttia aikaa. Here, Madam Commissioner. Hyvä komission jäsen. Niin, Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen on, tarkoittaa sitä, että ymmärtäisimme tasa-arvon yhteiskunnissamme, miten voimme tehokkaasti sukupuolten tasa-arvon saada toteutettua. Täytyy saavuttaa sekä ihmisen ajatus että sydän. Se koskee joka päiväistä elämää. Sukupuolten tasa-arvon hyväksyminen vaatii kuitenkin ajattelussa ja käytöksessä muutoksia naisten kohtelussa, mutta myös, että ymmärrettäisiin ihmisten välinen tasa-arvo ylipäätään. Tämä on, tällä on laaja-alaiset vaikutukset. Asiaa vastustetaan laajasti. Monet naiset johtavat keskustelua ja tekevät paljon työtä vahvistaakseen tieteellistä pohjaa jotta sukupuolten välistä tasa-arvoa voitaisiin täytäntöön panna ihan jokaisen ihmisen käytännön elämässä. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat auttaneet tämän mietinnön aikaansaamisessa ja ovat tehneet työtä rakentavasti ja reilusti. Ja Kiitokset Pietikäiselle Vaanalle ja Lorentalle yhteistyöstä. Yhteistyöllä me olemme saaneet aikaan tasapainoisen mietinnön. Kuitenkin jos ajattelen julkista mielipidettä, niin sukupuolten välinen tasa-arvo on tuntematon ja myös ristiriitainenkin käsite. Käsite tarkoittaa sitä, että sukupuoli tietoisuus otetaan ehdotuksiin mukaan myös täytäntöönpanovaiheessa ja valvonnassa kiinnittää siihen huomiota ja politiikan arvioinnissa. Me tarvitsemme ohjelmia, joiden kautta edistämme naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Tekstissä on monia esimerkkejä siitä, minkälaisia askelia pitäisi ottaa tilanteen parantamiseksi. Meidän täytyy seuraavista syistä toimia. Sukupuolten tasa-arvo vie politiikassa asiaa eteenpäin. Yhtäkään politiikan alaa ei pitäisi unohtaa. Kaikki poli- Tämä on horisontaalinen ala ja toiseksi naisten ja miesten läsnäolo eri, poliittisella, eri poliittisilla kentillä, se vaikuttaa suoraan poliittisiin lopputuloksiin. Aika harmi oli, ettei tämä ole näkynyt ähm, kaikissa politiikan teon ulottuvuuksissa. Ja parlamentti on hyväksynyt ja äänestänyt useista päätöslauselmista sukupuolten välisen tasa-arvon parantamiseksi, mutta kuitenkin näyttää siltä, että tilanne on edelleen pirstaloitunut eikä myöskään kovinkaan tehokkaasti toimita. Meidän täytyy saada rakentavaa palautetta ja tutkia järjestelmiä uudelleen, jos me haluamme välttää sitä, että tämä päätöslauselma jää ainoastaan kuolleeksi kirjaimeksi. Meidän täytyy toimia parlamenttina hyvänä esimerkkinä ja näyttää, miten asiat tulee hoitaa. Tämä on sellainen periaate, joka on myös unionin perustamissopimuksissa ja kautta unioni toimielinten täytyy osoittaa esimerkkiä täytäntöönpanossa ja siitä syystä mietinnössä luomme tällä, haluamme luoda tällaisen sukupuolten välisen valtavirtaistamisverkoston toimielinten välille. Ja uskon, että sukupuolitietoisessa politiikassa täytyisi, voitaisiin paremmin ymmärtää, miten miehet ja naiset voisivat, voivat hyötyä tasa-arvosta. Parlamentti ei ole alkuukaan vielä lähelläkään tavoitteiden saavuttamisessa. Toivon, että asiasta nyt taas tietoa voidaan välittää ja näin tavoitteisiin voitaisiin päästä nopeammin. Kiitokset esittelijälle ja seuraavaksi menette ylimman puhujaluetteloa. Monet olette pyytäneet puheenvuoroa. Tämän pitäisi kestää viisi minuuttia. Toivon, että puhutte lyhyesti, jotta vain varmasti sitten kaikki ehtivät puhumaan. Sodrova ensiksi, olkaa hyvä. Já bych chtěla poděkovat paní Mlinár za předložení. Kiitos. Minä haluaisin kiittää Hyvää Mlinaria tästä mietinnöstä. On tärkeää, että Euroopan parlamentti olisi esimerkkinä ja osoittaa näitä mahdollisuuksia. Me haluamme antaa naispolitiikoillemme ja naisille eri asemissa olevan parlamentissa on paljon työtä, mitä on vielä tehtävä. Ja siksi uskon, että parlamentin huippuhierarkian pitäisi ottaa tämä vakavasti, niin että naisia olisi enemmän huippujohdossa ja johtoasemissa, ja että myös luotaisiin suotuisat olosuhteet naisille kantaa vastuuta eri asemissa. Tämä on hyvin tärkeää, mutta olen kuitenkin sitä vastaan, että sukupuolisen tasa-arvon valtavirtaistamisen pitäisi olla osa koulutusta, että jokaisella politiikalla pitäisi olla jonkinlainen suunnitelma, miten se säilytetään omaan työhön. Se olisi liikaa hallinnollista työtä ja sillä ammuttaisin maalin ohitse. Minä en voi hyväksyä tällaisen esityksen puolesta, jos tätä esitetään. Juuri äsken pyysin teitä puhumaan lyhyesti, jotta mahdollisimman moni voisi puhua. Ja Word, olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam President. Rouva puhemies, paljon kiitoksia. Tänään vietän syntymäpäivääni. Huomenna 8. päivä maaliskuuta on kansainvälinen naistenpäivä ja myöskin sattumalta äitini syntymäpäivä. Ja olenkin ylpeä siitä, että näinä juhlapäivinä taistellaan tasa-arvoa ja naisten oikeuksien puolesta ja mennä äänestämme mietinnöstä, jonka laadinnassa on ollut mukana. Tarkoituksena on löytää mahdollisimman korkeat standardit ja parhaat esimerkit siitä, miten instituutioissa tasa-arvoa voidaan vaalia. Ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa on alan alkaenkin eurooppalaisessa hankkeessa korostettu ja tästäpä syystä onkin hyvä, että kansainvälisen naisten päivänä me tarkkaan katsomme sitä, miten me itse täällä tykönämme toimimme, ketkä tekevät päätöksiä ja voisimmeko ehkä ö, parantaa päätöksentekojärjestelmiä. Me tarvitsemme sekä naisten että miesten paneutumista asiaan, jotta muutoksia saadaan aikaiseksi. Minä puolan tätä tekstiä. Kiitoksia. Absolut- Kiitoksia, Timoshen. Ki- kiitos. Niin, naiset täytyy saada politiikkaan ja yhteiskunnan toimintaan todellakin paremmin mukaan. Näin saamme varsinkin sosiaalipolitiikkaa parannettua. Sosiaalipolitiikkaahan molempia sukupuolia varten toteutetaan. Me voimme parantaa myös naisten mahdollisuuksia toimia liike-elämässä. Yrityksillä täytyisi olla myös laajempi tietokanta etsiä kykyjä ja päteviä ihmisiä. Tämän pitäisi olla etu linjassa koko asian, jotta naiset pääsisivät esille. Minä en kuitenkaan voi hyväksyä enkä äänestää tämän tekstin puolesta, koska Tämä mielestäni vaikuttaa aika ikävältä yritysten näkökulmasta. Emme me voi näin yritysten johtokuntiin tällä tavalla puuttua. Kiitoksia rouva puhemies. Toisin kuin kollegani juuri äsken, niin minä todellakin haluan olla samaa mieltä esittelijän kanssa. Eli että huomenna tämä teksti hyväksytään. Se on erittäin tärkeä ja sopii mainiosti kansainvälisen naisten päivään. Se osoittaa, miten paljon työtä meillä on tässäkin talossa valtavirtaistamisen osalta. Kyse ei ole vain ainoastaan henkilöstön, vaan myöskin valiokunta jäsenten osalta. Meidän täytyy myöskin tehdä vaikutusanalyysiä, sukupuolitasa-arvoon liittyen ja yhtäältä gender budgeting periaatetta pitäisi soveltaa niin kuin meidän päätöksissämme on sanottu. Mutta huomisen äänestyksen jälkeen pitää ryhtyä tuumasta toimeen, eli toimia käytännössä, erityisesti kun Gender Mainstreaming Network-verkostoa halutaan parlamentissa vahvistaa ja huomioida asia myöskin työjärjestyksessä. Kiitoksia. Madam Tontz. Kiitos. Minä tahtoisin kiittää esittelijä erinomaisesta työstä. Huomenna on kansainvälinen naisten päivä mutta ei se nyt vain kerran vuodessa riitä. Olemme tosiaan päässeet eteenpäinkin, mutta epätasa-arvoakin on olemassa tietyillä aloilla. Ja minä haluaisin tässä mainita yritysmaailman ja suuryritysten johtopaikat eritoten. Meidän täytyy nyt tämä ajatukset, stereotyyppiset ajatukset hylätä ja sallia päätöksentekoportaille enemmän naisia. Nämä, näin myös bruttokansantuotekin voisi kasvaa. Tasa-arvoon pääsemme vain siinä vaiheessa, kun minkälaisia kiintiöitä ei enää tarvita arvoisa Kiitos puhemies. Niin, julkiseen politiikan sukupuolten tasa-arvo tietysti vaikuttaa miehet ja naiset toimivat eri politiikan aloilla eri tavalla. Meidän täytyy myös tarjota naisille ja miehille perusoikeuksena yhtäläisiä mahdollisuuksia. Meidän täytyy, minä olen hyvin tyytyväinen tähän mietintöön parlamentti pitäisi todellakin nyt tällainen tutkimus ja arvio sukupuolten tasa-arvosta toteuttaa. Voidaan toimia avoimemmin, voidaan myös voimavaroja paremmin jakaa ja myös demokraattisemmin ja osallistuvammin toimia. Olen täysin tämän mietinnön linjoilla. Kiitokset. vážená pani predsedajúca čítanie tejto správy je dosť neuveriteľné. lukiessani tätä mietintöä totesin, että siinä on jotakin täysin absurdeja asioita, että sukupuolten tasa-arvo valtavertaistamiseen täytyy merkitä tuota hommia myös LGBT ihmiset ja myöskin kaikki sukupuolidentiteetit ja että pitää myöskin ottaa huomioon miesten ja naisten edustus ja muutkin sukupuoli-identiteetit, mitä identiteettejä esittelee, kun ajatellut, onko olemassa jotakin sellaisia, mitkä vielä pitää määritellä. Tässä myöskin todetaan, että EU-politiikan pyrkii tukea yhtä lailla mie- miehi, tyttöjä ja poikia ja myöskin muita sukupuoli-identiteettejä, eivätkö kaikki viime kesä, kun tulee tyttöjä ja poikia. Ja tässä pitää myöskin täytyy käyttää sukupuolineutraalia kieltä ja pyydetään erilaisia jossa koulutusta, joilla käytettäisiin esimerkiksi tukkauspalveluissa ja muualla – tällaista kieltä. Voin sanoa kollegoille naisten oikeuksien valiokunnassa, että tämä ei ole totta, koska, varma, koska kaikki meitä varmaankin mikä on naisten ja miesten välinen luoli. Niin siksi pyytäisin tukemaan tarkistusta numero neljä huomisen äänestyksessä, joka on vaihtoehtoa tälle mietinnölle. E, Puhemies, hyvä komission jäsen e, teitä ja kaikkia naisia haluan huomisen kansainvälisen päivän johdosta onnitella. Mm, sukupuolten tasa-arvo ei ole toteutunut, naisten tekemää kotityötä ei arvosteta ja naisia kohdellaan väärin ja syrjitään. Naisasiain valiokunta voisi olla tällainen ylivaliokunta, joka valvoisi muita valiokuntia. Tämä on kuitenkin parlamentin menettelyjä vastaan ja siitä syntyisi aika paljon taas paperipyöritystä aina vähemmän on avoimuutta ja aina vähemmän Eurooppaakin havaittavissa. IM-naisten ongelmat jäävät aina vain entistä enemmän huomiota. En voi tukea tätä. Ja, es geht um die Umsetzung. Niin kyse on sukupuoliideologian toteutumisesta Euroopan parlamentin työssä. Täällä sanotaan, että pitäisi olla suuntaviivoja henkilöstö ö, politiikan osalta, jotta HLBTIQ-henkilöiden asemaa työpaikoilla parannetaan. Saksassa paraikaa tätä harjoitetaan erittäin menestyksekkäästi Täällä kerrotaan selkeästi, miten paljon rahaa haskataan tähän ideologiaan, ja tässä on olemassa monia ideologioita ja argumentteja, jotka osoittavat, että ne huut, joita kerrotaan Euroopan parlamentissa tämän asian tiimoilta, ovat paikkansa pitäviä. Kiitoksia. Keli, olkaa hyvä. Pitkän onnittelut, Ova Morganille. Minulla itse asiassa on myöskin sama syntymäpäivä kuin äidilleni. Niin, vuosi 73 on ollut parlamentissa ja siitä laiset, jotka olivat menneet naimisiin, heidän täytyi luopua työstä julkisella sektorilla. Euroopan unionin vaati tätä muutettiin, ja totta kai se on järkeä, näin on tehtykin. Euroopan unioni on siis pyrkinyt edistämään naisten tasa-arvoa. Meillä on juuri pidetty liittyy parlamentin valittu. Meillä neljännes naisehdokkaita ensimmäisen kerran. Monet olivat tätä kiintiötä vastaan, joka oli käytössä, mutta seuraavaan parlamentti kuitenkin valitaan enemmän naisia. Ja nyt näyttää siltä, että tämä näyttäisi toimivan, jotta saataisiin aikaan julkisuudessa tätä tasa-arvoisuutta. Kiitos. Kiitokset Kelly. Tähän päätämme menettelyilman puhujaluettelua ja sitten komission jäsen Jurova, olkaa hyvä. Madam President, honorable members. Rouva puhemies, arvoisat jäsenet, haluaisin kiittää rouva Mlinaria tästä mietinnöstä sukupuolten tasa-arvo on valtavirtaisminen on hyvin tärkeää ja Euroopan unionin osalta se on artikla 8 joka Euroopan unionin toimimisesta, jossa todetaan, että kaikissa toimissaan unionin täytyy pyrkiä tähtämään siitä, että se poistaa eriarvoisuutta ja edistää tasa-arvoisuutta miesten ja naisten välillä. Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen ei ole mikään valinta, vaan velvoite. Kaikki tärkeimmät instituutiot, mukana on Euroopan parlamentti, Euroopan komissio, kohtaavat jatkuvan haasteen, joka liittyy siihen, että käytännössä sovelletaan sukupuolten tasa-arvon ja myöskin tutkitaan sen tehokkuutta. Tämä lähestymistapa, joka on erityisiä sukupuolten sukupuolten tasa-arvoon liittyviä toimia, jotka koskevat toisaalta tätä valtavirtaistamista. Ne ovat molemmat osoittautuneet menestyksekkäiksi pelkästään Euroopassa, myöskin kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Komissio seuraa tätä kaksi tahoista lähestymistapaa myöskin julkisen strategian osalta, joka liittyy kertomukseen ja strategiseen paperiin. Tämä strateginen paperi allekirjoittaa periaatteet korostaa paljon periaatteita, jotka liittyvät sukupuolten tasavertaistamiseen ja myöskin siihen, miten tämä tasa-arvon perspektiivi voitaisiin sisältää kaikkeen politiikkaan, lainsäädäntöön ja rahoitukseen eri ohjelmissa. Käytännössä tämä merkitsee jatkuvia ponnisteluja integroida sukupuolten tasa-arvon perspektiivi kaikkiin ulottuvuuksiin EUn toiminnoissa. Se merkitsee sitä, että arvioidaan komission toimien vaikutusta sekä naisiin ja miehiin ja otetaan vastuu ja mitä tässä toimii niin, että tasa-arvo miesten ja naisten välillä, että sitä edistetään ja ettei eh, eriarvoisuus jää pysyväksi. Tämä valtavirtaistaminen merkitsee sitä, eh, että komissio tulee pohtimaan sitä, että se tekisi raportin 2017 kertomuksen, joka liittyy valtavirtaistamiseen, ja komission sisäinen työryhmä, joka käsittelee eh, sukupuolten välistä tasa-arvoa on avoin roolissa siinä, miten valtavirtaistaminen otetaan komission siellä käyttöön. Ja haluaisin myöskin lopuksi onnitella rouva Vuodia hänen syntymäpäivästään ja haluan myöskin toivottaa meille kaikille huomenna hyvää naisten päivää. Kiitos. Thank you, Commissioner. May I join you in, uh... Kiitokset. Yeah. Ja onnit.